Puhemies. Good evening, colleagues. The sitting is resumed. Hyvää iltaa, kollegat. Jatkamme istuntoa. Ensimmäinen kohta esityslistalla on komission julkilausuma farmaseuttisista tuotteista ja siihen liittyvästä paketista komissio, sen teillä on puheenvuoro. Yes, hyvät naiset ja herrat, niin sanottuun äh, äh, lääkänepaketin